asioita ja, ja vaihdamme lisää parhaita käytänteitä. Kiitoksia. Thank you. The debate is... Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy ja me äänestämme kello 12.30 huomenna. Seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle. Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite, kriisi- ja pk-yritykset aiheena. Puheenvuoron saa ensin Rovat Saavela koska hän on yksi kysymyksen laatiosta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Rouva puhemies. Taustana tälle kysymykselle olivat nämä drastiset muutokset, joita pk-yrityksissä on tapahtunut tämän syvän talouskriisin vuoksi, jota koemme tällä hetkellä. PK-yrityksiä tukevan aloitteen uudistaminen on tuonut esille tie- tiettyjä ongelmia, rahoituksen saaminen, harmaat markkinat, jotka koskevat juuri PK-yrityksiä ja eurooppalaisten yritysten globalisoituminen. Tämä kaikki saa meidät kysymään, että mitä nyt on tapahtunut, mitkä jäsenvaltiot ovat PK-yrityksen tukevan aloitteen toimeenpanoon ryhtyneet. Ja haluaisin viitata siihen, että tilanne todellakin on dramaattinen, jos ajatellaan PK-yritysten velkaantumista juuri niissä maissa, joissa on vaikea taloudellinen tilanne, Kreikka ja Irlanti esimerkkeinä. PK-yritykset ovat myös vahvasti velkaantuneet. Velkaantuminen tarkoittaa sitä, että käytettävissä olevat varat pk-yrityksille ovat 50 prosenttia pienentyneet. Ja meidän pitäisi ehkä nyt saada aikaan eurooppalainen sääntely pk-yritysten velkaantumiselle. Esimerkiksi velkojen takaisinmaksuaikaa voitaisiin pidentää ja pitäisi huolehtia myös siitä, että korkoja saataisiin alemmaksi. Joten tilanne on dramaattinen. Minuutin kollegit Teuro. Sitten kollega Toiro, Puhemies, hyvät kollegat. PK-yritysten merkitys on komission puheenjohtaja myös ottanut esille. 99 prosenttia kaikista yrityksistä Euroopassa on 250 työntekijää, eli PK-yritykset ovat todellakin Euroopan selkäranka. Tällä eurooppalaisia PK-yrityksiä tukevalla aloitteella EU on tuonut sellaisen lähestymistä, jolla pyritään helpottamaan kansallisten yritysten tilannetta. Tässä yhteydessä katsottiin myöskin oikeustilannetta pk-yrityksille. Ja nyt parlamentin tutkimus on osoittanut, että tämän, tämän testin täytäntöönpano jäsenvaltioissa oli hyvin eri tavalla toteutettu. Ja vain viisi jäsenvaltiota on tehnyt sitovan testin. 14 jäsenvaltiota on tehnyt puolittain sen epäsäännöllisesti, vähän huonolla laadulla ja kahdeksan jäsenvaltiota ei ole nyt ollenkaan oikeastaan mitään testiä. Joten me liberaalit teemme tämän pyynnön ja vaadimme komissiolta nyt aloitetta, jotta tämä lainsäädäntötilanne voitaisiin tehdä sitovaksi jäsenvaltioissa, että hallintokulut ja byrokratiakulut voitaisiin määritellä, ja jotta voidaan tavoit, saavuttaa, että byrokratiakuluja vähennetään koska pk joutuvat yhä suuremman hallintokulun taakan uhriksi. Totta kai tämä voidaan tehdä joustavasti, että jäsenvaltioilla on tykkiä pelivaraa, mutta tavoitteena pitää olla se, että pk-yritysten edut ottaa huomioon, nimittäin kokonaisvaltaisella lainsäädäntölähestymistavalla. Ja haluamme, että komissio on tavallaan tässä esikuvana, moottorina, esikuvana kaikille pk-yrityksen lainsäädäntöön täytäntöönpanon suhteen täällä EU:ssa, jotta sitten nämä lainsäädäntö on pk-yrityksille käytännössä täytäntöön pantavaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten komission edustaja Barni, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Ensin pyytäisin anteeksi kollegani Antonio Tajanin puolesta. Hän olisi tietenkin halunnut tulla mukaan. Hän seuraa erittäin valppaasti kysymyksiä, mutta hänellä on tällainen valmisteleva G20-kokous tänään ja hän pyysi minua että minä tässä aiheessa, koska olen tavallaan mukana myös sitä markkinakomission jäsenä, että annan hänen selityksensä ja kuuntelen teidän keskusteluanne. Haluan myös ensinnä kiittää Rovat Savelaa ja herra Toirea siitä, että ryhtyivät tähän aloitteeseen ja esittävät tämän kysymyksen komissiolle koskien tätä koskien PK-yrityksiä tukevasta aloitteesta. Me tässä äsken keskustelimme julkisista hankinnoista ja nyt kun ajatellaan 21 miljoonaa yritystä, jotka ovat 90 prosenttia Euroopan yrityksistä, jotka osallistuvat lähes 90 prosenttia uusien työpaikkojen luomiseen, niin silloin kyllä puhumme juuri PK-yrityksistä. 99 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä on juuri näitä ja ne ovat aivan avainasemassa, kun ajatellaan kasvua, jota haluamme nyt uudestaan saada aikaan ja vahvistaa kilpailua. Mutta nämä yritykset, niin kuin täällä muistutettiin, ovat huomattavissa vaikeuksissa aivan erityisesti tällä hetkellä. Ja sitten, koska ne ovat pieniä ja keskisuuria edessä, on liikaa esteitä, joita edelleenkin on liikkuvuuden harjoittamisessa, viennissä, kaupankäynnissä näillä suurilla sisämarkkinoilla. Tämän takia minä ja kollegani erityisesti herra Tajani olemme ehdottaneet sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kautta ehdottaneet lainsäädäntöä, jotta voidaan juuri helpottaa niiden toimintaa, jotka haluavat innovoida, viedä, olla liikkuvia, käydä kauppaa ja tämä koskee tietysti juuri pk-yrityksiä ennen kaikkea. Tällä hetkellä on monia muitakin vaikeuksia, joita voin lyhyesti mainita. Nyt hallinnolliset kustannukset, likviditeetin puute, rahoituksen saannin vaikeus. Tämä esittely otti äsken esille. Näkyvyyden puute markkinoilla, mitä tulee mahdollisiin investoijiin. Tämä kaikki jarruttaa pk-yritysten kehitystä mitä tulee sitten pk tehtävään vaikutusarviointiin ja työmarkkinatehtävään arviointiin on sanottu, että kriisi olisi maksanut noin kolme miljoonaa työpaikkaa Euroopassa PK-yrityksistä. Tämän takia meidän pitää toimia. Tämä ei ole mikään uusi kysymys, josta nyt puhumme. Siitä on tehty paljon työtä jo vuodesta 2008 silloin, kun tällainen ryhdyttiin toimiin pk-yritysten puolesta ja saatiin aikaan se, että hyväksyttiin tämä Small Business Act, pk-yrityksen tukeva aloite, näin on saatu aikaan huomattavaa edustusta ja haluaisin mainita muutamia näistä edistysaskeleista. On vähän, mitä tulee yrityksen perustamiseen, aika on vähentynyt, kustannukset myös. Olemme hyväksyneet tärkeitä lainsäädäntösäädöksiä, esimerkiksi direktiivi maksuviipästymisestä ja direktiivi jolla vähennetään arvonlisäveroa. Sitten tämä PK-yritystesti, joka täällä otettiin esille, sekin on saanut aikaan jotakin myönteistä. Se on ollut käytössä vuodesta 2009 sitä säännöllisesti sovelletaan, ehdotukset, jotka vaikuttavat yrityksiin. Ja tämä on tunnustettu myös sillä tässä tutkimuksessa, jonka Euroopan parlamentti oli tilannut. Tällaisia testejä on erityisesti käytetty maksuviivästymisdirektiivin yhteydessä ja tässä standardointipaketin yhteydessä. Mutta herra Toire, niin kuin te sanoitte, pitää mennä pidemmälle, niin kuin tekin vaaditte. Ja herran Tajanin aloitteesta komissio aikoo järjestää jokaisessa jäsenvaltiossa työ, tai sen seminaarissa testataan näitä PK-testejä mahdollisimman laajasti. Sitten mitä tulee vielä tähän viime helmikuiseen PK-yrityksen tukevaan aloitteeseen komission takautta, pyrkinyt vahvistamaan näitä testejä ja puheenjohtaja Barroso viime heinäkuussa antoikin jo merkkejä suunnasta, johon kuulimme aivan erityisesti, miten vahvistamme mikroyritysulottuvuutta näissä testeissä, suurempaa näkyvyyttä tarvitaan myös näille testeille. Se on elementti, jonka haluamme varmistaa käytännössä PK-yrityksiä tukeva aloite on erittäin tärkeä hyödyllinen väline, kun pyrimme toimimaan johdonmukaisesti ja hyödy- toimimaan PK-yritysten hyväksi. Tätä pitää vielä täydentää erilaisin keinoin, jotka otan lyhyesti esille. Ensimmäinen prioriteetti ohjelma kilpailun puolesta PK-yritysten yhteydessä komission on 2,7 miljardin euron budjetti, jotta voitaisiin tukea PK-yrityksiä ja me toivomme, että tässä asiassa budjettineuvottelussa saamme tukea parlamentilta. Sitten kun puhutaan tulevista rahoitusnäkymistä, niin olemme ehdottaneet myös sitä, että kaksinkertaistettaisiin budjetti, joka myönnetään pk-yrityksille, joilla niitä tuetaan, ja haluaisin, että otetaan huomioon pk-yritykset alkuvaiheessa, kasvuvaiheessa, sehän on kaikkein herkin vaihe ja haavoittuvaisen vaihe yritys, yritysten elinkaarissa. Näitä, näitä varoja voidaan käyttää hyödyllisesti, mutta haluamme myös sellaisen välineitä, että voimme parantaa rahoituksen saantia paikan päällä. Toimme kolmella tavalla, puhun riskipääomat huomioon, sitten pankkilainat, pörssi, kysymykset. Nämä eivät enää kuulu välttämättä minun toimialani, vaan pikemminkin rahoitusmarkkinoihin. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa otimme tämän huomioon. Tulemme ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla pyritään lisäämään riskipääoman kulkua EU-ssa ja tulen huolella tutustumaan ajatukseen siitä, että luotaisiin eurooppalainen riskipääomarahasto. Tähän, tätä työtä tein aivan tietysti kollegani herra Tajanen kanssa samoin pyrimme vähentämään kynnyksiä, jotka estävät monia pk-yrityksiä saamasta tukirahaa ja pyrimme parantamaan myös niiden likviditeettiä. Tällä hetkellä äh, rahaa liikkuu liian vähän näillä markkinoilla. markkinoilla. Ruvat Savela, te otitte esille myös pankki, äh, pankkien myötävät luotot. Tämähän on yksi seuraus tästä kriisistä. Luottoja on varsin rajoitussa määrin ja meillä täytyykin toimia valppaasti pankkien suhteen. Olen huolella seurannut tilannetta ja kun lainsäädäntö, jota me laadimme, niin kuin esimerkiksi se lainsäädäntöosuus, jonka esitin Baselin säännöstöstä, joka tehtiin Baselin säännöstöstä viime kesäkuussa. Tässä puhuttiin likviditeissä, sen pitäisi olla erityistapaus ja pitää, pitää ottaa huomioon pk-yritykset, koska usein ne toimivat alueilla teidän maissanne. Euroopassahan on valtavasti pankkeja, jotka rahoittavat reaalitaloutta, niin kuin tiedämme. Sitten huomiota kiinnittää myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin niiden innovoivaan rooliin tulevassa äh, tutkimusohjelmassa 2020. Sitten vielä seitsemännestä tutkimusohjelmasta erityisesti mm, rahoitusriskien jaosta, niin tämän vuoden alussa pyrin, otimme uuden välineen helpottaa helpotamme luotonsaantia pk-yrityksille, jotka toimivat tutkimuksen saralla ja innovoinnin parissa. Uusi väline saa 120 miljoonaa euroa käyttöönsä. Haluamme myös rohkaista sitä siinä pk-yritykset ne osallistuisivat eurooppalaisiin ohjelmiin, Ajattelen siis rakennerahastoja, Tämä on tärkeä kysymys myös kollegoilleni. Niin PK-yritysten pitäisi saada enemmän rahoitusta tätä kautta otin tämän esille julkisen hankkinoiden yhteydessä, mutta näin pitäisi helpottaa myös rakennerahastovarojen myöntämistä pk Suurin prioriteetti liittyy hallinnosten kustannusten tai taakan vähentämiseen. Olemme ryhtyneet toimiin, että vähentäisimme tätä taakkaa. Tämä toiminta alkaa ensi vuonna, olemme päässeet aika pitkälle. Pyrimme saamaan aikaan vähennyksen, joka on se 25 prosenttia näistä kuluista. Ja uskon, että voimme päästä parempaankin tulokseen, jos ehdotus, jonka olemme tehneet sulkea pois nämä mikroitykset, niin, jossa hyväksyttäisiin nopeasti. Me olemme jo esittäneet 200 ehdotusta, joilla helpotettaisiin tämän lainsäädäntöä ja vähennettäisiin hallinnollisia menoja 30 prosentilla. Tähän mennessä hyväksytyt ehdotukset tarkoittavat noin 22 prosentin vähennystä hallinnossa menoissa yritysten kohdalla ja me tulemme jatkamaan tätä toimintaa. Sitten kolmas prioriteetti komissio aikoo esittää uuden strategian, joka on johdonmukaisempi, jotta näin helpotettaisiin pk-yritysten pääsyä julkisille julkisten hankintojen markkinoille. Tästähän voimme äsken pitkään. Ja pyrimme siis helpottamaan näitä menettelytapoja. Ja annamme selkeästi prioriteettiaseman PK-yrityksellä, ainakin komission aina tehnyt, ja minä ainakin olen näin tehnyt, niin kuin äskenkin sanoin, haluaisin, että te helpottaisitte myös tehtävääni. Niin tarvitaan tällaista kaksi vuoroisuutta ja täytyy saada aikaan myös tiettyjä muutoksia yhteisön lainsäädännössä. Sitten vielä, jotta voitaisiin avata markkinoita pk ulottuville, tulemme ehdottamaan sitä, että laajennettaisiin eurooppalaista palveluiden standardointijärjestelmää ja ottaisiin käyttöön standardit, jotka liittyvät pk-yrityksiin. Me haluaisimme, että jossakin vaiheessa saataisiin aikaan kumppanuutta kaikkien toimijoiden kesken, voitaisiin poistaa ongelmia kentällä, eikä olisi vain tästä ideologista teoreettista lainsäädäntöä, vaan lainsäädäntö täytyy olla käytännönläheistä, että pk voi sitä käyttää hyväkseen. Sitten täällä tuli kaksi hyödyllistä kysymystä esille. Jos luette hyvin tämän yhdessä sisämarkkinatoimenpidepaketin ja siellä on 200 vippuutekijää, niin on 50 ehdotusta, 12 avainehdotusta ja 50 lisäehdotusta, jota tulemme toteuttamaan. Kaikki tämä lainsäädäntö on aktiivista pyrkii helpottamaan yritysten toimintaa, helpottamaan niiden elämää ja nyt ei ole aikaa tätä oikein käsitellä, mutta tämä on sama kuin eurooppalainen patentti, jota parlamentti on myös tukenut ja tällä hetkellä patentin hinta on aivan liian korkea usein pk-yrityksille. Kalera Crespo on komission edustaja ja hän seuraa, miten jäsenvaltiotasolla toimitaan näissä kysymyksissä pk-yritysten kohdalla. Ja ensimmäinen verkoston kokous pidettiin 14. syyskuuta Brysselissä. Siellä käsiteltiin juuri luoton saantia. Olemme lähes yhteistyössä kaikkien toimielinten kesken, myös kansantahojen kanssa. Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan tehokkaasti toteuttaa PK-yrityksen tukeva aloite ja kaikki muut aloitteet, jotka pyrkivät parantamaan PK-yritysten mahdollisuuksia. Me tarvitsemme tätä, jotta voimme voittaa talouskriisimme ja jotta saamme aikaan kasvua, työpaikkoja ja kilpailukykyä. Me tarvitsemme tätä. meillä on ratkaisevan tärkeää, että PK-yrityksillä on tässä oma paikkansa ja meidän pitää auttaa niitä kaikin mahdollisen keinon. Kiitoksia. Kiitoksia komission edustaja Parne. Sitten ryhmien edustajat. Ensin edustaja Bensin. Puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Tak, herr Forman. Også først tak Kiitoksia ja puhemies. Kiitoksia komission jäsenelle tästä sitoumuksesta, jota hän esittää pk kohtaan. Tämä aloite on sateenvarjo, jonka täytyy kattaa lainsäädäntö pk koskien. Kolme ehtoa ovat tärkeitä, kun tästä keskustellaan. Pääoman saanti on numero yksi. Markkinoille pääsy, siitäkin ollaan keskusteltu. Ja kolmanneksi vähennetään hallintorasitetta. Ei ole epäilystä siitä, että talouden lama tekee pk-yrityksille hyvin vaikeaksi saada pääomaa käyttöön ja odotan komissiolta tulevaa ehdotusta tässä suhteessa, jossa halutaan taata, että meillä on, ovat terveet, hyvin toimivat pk-yritykset, että ne saavat pääomaa. Markkinoille pääsy, no tietysti siihen tarvitaan hyvin toimivia sisämarkkinoita ja pk-yritysten tietysti täytyy osallistua kaupankäyntiin Intiaan, Kiinan kanssa ja niin edelleen. Tiedämme, että siellä on korkeat kasvuasteet ja jos haluamme kasvua Eurooppaan, niin pk-yritysten täytyy päästä noiden maiden markkinoille ja, heidän, ja niitä täytyy siinä auttaa. Tietysti byrokratiaa täytyy torjua. Silloin on tärkeää, että sekä kansallisvaltiot että jäsenvaltiot että Euroopan parlamentti myöskin siivoavat oman takapihansa. Meidän täytyy tukea lainsäädäntöä tällä alueella. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Benson. Sitten edustaja Toija. Minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. La crisi... Kiitoksia puhemies. Tämä kriisi Euroopassa ottaa noidan kehä. Täällä tarvitaan myöskin meidän tukeamme yrityksillemme. Ja tilanne on todellakin vakava. PK-yritysten vaatimukset ovat jotenkin tärkeitä. Komissio pitää yhdessä parlamentin kanssa katsoa niitä periaatteita, joilla voidaan käytännössä auttaa niitä. PK-yritysten tukevalla lainsäädännöllä, tällä tukevalla aloitteella pitää saada konkreettisia tuloksia aikaisia, laadullisia tuloksia aikaiseksi. Mitenkä olisi komission jäsen, jos jokainen jäsenvaltio tekisi mitä huvittaisi tästä näiden rahamaksujen suhteen. Joten pk-yritysten tuki on tärkeää. Meidän pitää etsiä vain oikea metodi tälle toiminnalle. Meidän pitää ottaa huomioon tässä pk-yritysten tarpeet. Meidän pitää sitkeästi jatkaa tällä tiellä ja katsoa, miten voimme parantaa tilannetta. Te olette luoneet pohjan tälle. Ja me olemme myöskin budjetin puitteissa muutenkin valmiina tähän toimintaan, joten sitten vielä lainoihin vielä pieni kysymys. Pitää auttaa pk saamaan lainoja. Puhelta veti mikrofoni. Kiitoksia kollega Toija. Sitten edustaja Watson, minuutti, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen komission ehdotuksesta ja haluaisinkin kiittää esittelijöiden työtä parlamentissa. PK-yritykset ovat talouden perusrunko. Ne ovat yrityshengen ydin, luovat työpaikkoja ja alkioita, kun ajatellaan tulevaisuuden yrityksiä. Menneisyydessä niitä ne usein ohitettiin. Työmarkkinaosapuolet edustivat suurta teollisuutta, suuria työnantajia pelkästään. Avain niiden onnistumisessa on rahoituksen saanti. Investointirahasto on valtavan tärkeä pienille yrityksille omassa vaalipiirissäni. Olen tyytyväinen, komission sitoumuksesta ottaa huomioon uudet mahdollisuudet riskipääomaa ajatellen. Meidän pitää varmistaa. Edustaja Swatsen, kollega Martin haluaisi esittää teille kysymyksen. Sallitteko sen? Kollega Martin. En halunnut keskeyttää kysyä, mitä haluatte sanoa, ja sitten esittää kysymyksen. Ich glaube, Herr Präsident, er will mich nachher was fragen, das geht. Uskon, että kysymys jälkikäteen jotain, se käy kyllä. Rahoituksen saanti on tärkeä, siis meidän pitää varmistaa, että pankkijärjestelmä, kun se saa nyt lisää pääomaa, voi uudestaan lainata PK-yrityksille. Olemme myös tyytyväisiä komission ehdotuksesta koskien maksuviivästymisiä. Toivon, että komissio tekee jotakin sille, että yksinkertaistaan alvia, erityisesti rajatulittavissa liiketoimissa. Hiljattain vierailin pienissä yrityksissä Foundraxissa alueella, niin jossa on nyt 27 erilaista alvikynnystä käytössä. Tämä tekee asian erittäin vaikeaksi pk käydä kauppaa ja minä toivon, että komissio uudestaan tarkastelee työllisyyslainsäädäntöä, joka vaatii vaikutusarviointeja ja joskus on näitä raukeamislausekkeita, jotka liittyvät pk-yrityksiin. Edustaja Martin, nyt teidän välikysymyksen aika alkaa. Niin, kollega Watson, te olette hyvin kokenut parlamentin edustaja Kiinan tuntia. Mitä te toteaisitte, jos te omana aikana katsotte, että mitä edistystä on saatu pk-yrityksillä aikaiseksi? Mitä on tapahtunut? Näettekö edistymistä? Vaikka tilanne vähän pysynyt samana byrokratian tilanteena. Miten verrataan tätä Kiinan tilanteeseen, niin onko siellä vähemmän sääntelyä pk kuin EU-ssa. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen tästä kysymyksestä. Itse asiassa olen rahoittajana tehnyt työtä Kiinassa. Olen nähnyt, minkälaisia vaikeuksia pk-yrityksille tulee Kiinan kanssa. Tietysti vähemmän sääntely on eri tavoin, mutta niillä on kuitenkin monia haasteita niidenkin näissä, joita meidän yrityksellämme ei ole. Uskon, että puitteet ovat suurin piirtein kunnossa lainsäädännöstä ajatellen pk komissio pitää auttaa niitä nyt toivon, jotta huolella vakavissanne pohditte investointeja, laajakaista kysymyksiä, halvempaa energiaa, uusiutuvaa energialähteitä ja liikenneyhteyksiä, jotka auttavat näitä ihmisiä käymään kauppaa ja kukoistamaan. Kiitoksia kollega Watson. Sitten kollega Nicholson. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia komission sen puhemies. Täytyy sanoa, että voin identifioida, mitä komissio sanoo, koska minun vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa 99 prosenttia on pk-yrityksiä ja olemme riippuvaisia niistä, kasvumme on riippuvaisia niistä ja myöskin vaikutuksista, joka niillä on alueelliseen talouteen, on hyvin vakava taloudellisen ilmaston vuoksi. Nykyisissä rahoitusilmastossa PK-yritykset kautta Euroopan toimivat hyvin vaikeina aikoina, joten pienillä yrityksillä on erilaisia paineita. Tietysti pääoman saanti tär- tärkeimpänä niistä, ja sieltä missä minä tulen, se on hyvin tärkeä ongelma. Tietysti byrokratia, jo- jo- joihin täytyy sopeutua päivittäin. Haluaisin komissiolta vastauksen liike pk-yritysaloitteen tehokkuudesta ja pk-testin tehokkuudesta, ovatko ne todellakin tehokkaita, kun analysoidaan lainsäädännön vaikutuksia pk kautta jäsenvaltioiden. Haluaisin myös sanoa, että meidän täytyy olla varovaisia Euroopassa, että ei ylisäännellä meitä itseämme pois markkinoilta, koska muut ottavat ne markkinat silloin, jos me alamme levätä laakerilla tässä. Kiitoksia edustaja Nicholson. Sitten edustaja Pytikoffe, kolme minuuttia, olkaa. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. PK-yrityksiä tukeva aloite on hyvä asia, mutta se ei ole mikään laki, vaan julistus. Jos me haluamme, että komissio, kuten herra Toijata totesi, olisi esikuvana PK-yritysystävällisyydessä, silloin pitää kahdessa asiassa pitää langat käsissä. Silloin kun kyse on rahasta, ja silloin kun on kyseessä päätösvallasta. Ja haluan ottaa tässä kolme asiaa esille. Ensinnäkin tutkimusohjelmat. En ole vieläkään tyytyväinen siihen, miten pääosastojen yritys ja tutkimus välillä neuvottelut ovat käyneet sen tulevaisuudesta, mitä me katsomme täällä kilpailun ja innovaation ohjelmana, joka on hyvin suotuisa aloite pk-yrityksille, pk-yritysmyönteinen ohjelma. Meidän pitää nyt katsoa, miten sitten tämä ohjelma voisi toimia tulevaisuudessa. Mutta Kuitenkin yksi kriteeri tässä pitäisi olla komission suuntaan meidän taholtamme, että pk-yrityksessä ei kyse pelkästään rahasta, vaan vähemmästä byrokratiasta, helpommasta pääsystä näihin ohjelmiin kuin aikaisemmin oli mahdollisuus. Ja sitten täällä on myöskin tällainen laajempi innovaatiokäsite, joka pitäisi ottaa esille. Tämä oli yksi niitä pääaiheita, kun PK-yritysten edustajat olivat muutama viikko sitten Brysselissä käymässä PK-yritysviikolla – Tämä oli yksi pääaiheita, että innovaatio on enemmän kuin pelkästään tutkimus juuri näille pk-yrityksille. Ja pk-yritysten innovaatio voi antaa myöskin panoksensa suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ja tämän takia meidän pitää antaa erityinen pääsy tähän, eikä asettaa heidät riippuvaiseksi suurista tutkimus- laitoksista. Tässä yhteydessä komission pitää osoittaa se, että se mitä he näissä sunnuntai saarnaavat, myöskin sitten arkipäivänä panevat käytäntöön. Sitten toinen asia, rakennerahastot. Komission jäsen Barnier kiitollisena tai vastaan hän huomautti tähän näin. Tässä pitää kyllä pk-yritysten tilannetta parantaa dramaattisesti. Alueelliset ja paikalliset kumppanut pitää löytää ja pitää myöskin tutkimuslaitoksissa ja korkeakoulussa olla mukana. Täällä on monia esi- esimerkkejä tässä Cambridge vaikka, tai tällaisia, mm, voi antaa tällaisia rahalahjoja tässä. Näilläkin voidaan tukea pk-yrityksiä. Ja lopuksi sitten myöskin hallintorakenteissa pitää ottaa enemmän vastuuta käyttöön. Ja olen pahoillani, että komissio ei onnistunut omassa ehdotuksessaan, kun puhuttiin standardoinnin uudistamisesta, antaa pk-yrityksille ääntä tässä yhteydessä. Kiitoksia edustaja Pytiko ja sitten minuutin verran edustaja Provera. Kiitoksia puhemies. Puheen äh, omasta alueestani Pohjois-Italiasta, kun tunnen hyvin. Tämä on tärkeä asia meidän pk-yrityksillemme, siis pääsy lainoihin. Tärkeämpi kuin oikeastaan tämä koko byrokratia ja verokilpailuasia ja, ja myöskin kansainvälinen kilpailu, kuten Kiinan kilpailu. Pankkien pitää pystyä täyttämään kassansa nyt finanssi seikkailujen jälkeen, ja heillä on varaa antaa pk lainoja, joten pk-yritykset eivät pysty auttamaan sitten maan talouden kasvun rakentamisessa joten pitää luoda laina mekanismeja erilaisia, jotta voidaan taata pk-yrityksille parempia toimintamahdollisuuksia ja sitten tarjota myöskin tietoa rahoitusvälineiden saatavuudesta, erityisesti rakennerahastoista. Jos ei ole rahoja, ei ole tutkimusta laitteisiin, ei ole mahdollista investoida, joten on mahdotonta myöskin antaa mahdollisuutta parantaa maan hyvinvointia. Kiitoksia, edustaja Provera. Ja sitten puolitoista minuuttia. Edustaja Martti, olkaa hyvä. Danke. Wir kennen das ja alle. Es... Tiedämmehän tämän kaikki. Kaikki on jo sanottu. Mutta ei kaikkien puolelta. Siihen en olisi yhtyä, vaan te komission jäsen haluaisin jälleen kehua teitä. Se, mitä olette tässä esittänyt, on tärkeää. Se on oikein. Se ei vaan ole vielä päässyt oikein perille tämä viesti. Kun realiteetit pk-yrittäjien keskuudessa on kaukana siitä, mitä EU todellisuudessa voi tehdä. Oli sitten kyse byrokratian vähentämisestä, oli sitten kyse määrärahoista. Tunnette luvut. 34 prosenttia vain kaikista julkisista sopimuksista EU:ssa saavuttavat pk-yrityksen, vaikka talousmielessä ne ovat yli, yli, vastaavat yli puolesta. Tällä on syynsä. Ja ne liittyvät teidän konkreettisiin tekoihinne. Tietysti voi olla optimistinen ja haluaisinkin olla. Minulla on ollut usein mahdollisuus talousvaliokunnassa esittää mietintöjä, jossa, puhui, eh, jossa puhuin tilastoista, mutta loppujen lopuksi kyse on usein tietojen hyväksikäyttämisestä ja mahdollisuudesta siihen. Ja teidän internetsivustonne ja mahdollisuus, miten määrärahoihin pääsisi käsiksi ilman liikaa byrokratiaa. sinä on vielä paljon tekevää ja haluaisin rohkaista teitä, että tässä toiminnassa otatte tällaisen toiminnan vielä erityisesti huomioon. Kiitoksia sitten edustaja Del Castillo. Kiitoksia puhemies. Kiitän komission jäsentä Tähän mennessä PK-yrityksistä on puhuttu rahoituksesta, rahoituksen puutteesta, vaikeus saada luottoa, koska se onkin ensimmäinen ongelma. Se on hallitusten ongelma, pk-yritysten, kaikkien yritysten ongelma, pankkien ongelma ja ennen kaikkea sanoisin niin, että pitkälti se on myös kaikkien kansalaistenkin ongelma. Mutta Haluaisin vielä korostaa yhtä ulottuvuutta, joka on mielestäni strategisesti ratkaisevan tärkeä ja sitä on käsitelty vain osittain. Nimittäin viittaan sisämarkkinoihin. Nämä viime viikot, on, viime viikon on korostettu, kuinka tärkeää on ratka- päättäväisesti edetä sisämarkkinoiden loppuun viemisessä on strateginen tekijä ja tätä kautta voidaan päästä kriisistä ulos. Jos tällä hetkellä tarkkailemme, minkälaiset suhteet sisämarkkinoiden ja pk-yritysten välillä on, näemme vain 26 prosenttia pk-yrityksistä käy kauppaa rajat ylittävällä tavalla, vain 13 prosenttia ylittää oman maan rajat. Tämä antaa kuvaa, minkälaisia valtavia puutteita vieläkin on. Tietysti on vaikea peruskysymyksessä taistella näitä ongelmia vastaan se markkinoilla pk-yritykset, kun ne ottavat kustannushyötyarviot käyttöön, niin niiltä menee paljon aikaa ja rahaa, jotta voivat rahoittaa näitä, sir, tätä sirpaleisoituneisuutta sisämarkkinoilla. Tämä asia pitää pystyä ratkaisemaan. Kiitoksia edustaja Del Castillo. Sitten edustaja Merkis Minuutti, olkaa hyvä. Commissaris, het gaat erover dat wij nu in deze tijd... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Meillä on nyt kriisiaikoja ja kyseessähän on se, että pitää edistää yrittäjyyttä. Kyseessä ei pelkästään se, että annetaan rahaa. Tässä on tärkeää se, että ihmisiä koulutetaan oikein. Ja ei pelkästään luoda innovaatiota innovaation takia, vaan pitää katsoa, että se saadaan myöskin sitä käytäntöön jonain päivänä. Täällä on paljon tendenssejä, tutkimuksia ja kehityksiä, mutta, mutta liian vähän kuitenkin pk-yrityksissä. Ja tarkoituksena tässä on stimuloida niitä, että, mutta kaikkia näitä toimenpiteitä pk-yritykset eivät voi käyttää hyväksi. Tästä business angelit voisi olla joskus hyödyksi, mutta miten tämä voidaan sitten määritellä? Tarvitaanko pieniä summia vain? Tehdäänkö tämä jonkun rahaston kautta? Onko tämä teidän teidän halunne. Siellä pieniä aloittavia yrityksiä tarvitsevan pienen ponnistuksen lähtekseen liikkeelle, joten kollegani Tajani kirjoittikin kirjeen, että komission politiikassa pitäisi olla tukea myöskin niille, jotka ovat yhden kerran epäonnistuneet, että toisen mahdollisuuden. Haluatteko ehkä antaa näillekin henkilöille parempia mahdollisuuksia tulevaisuudessa? Kiitoksia edustaja Merkki, sitten edustaja Gallagher, minuutti olkaa hyvä. E Puhemies, PK-yrityssektori on olennainen pilari länsi Euroopassa ja Irlannissa noin neljäsosa tai 250 000 pk-yritystä työllistää merkittävästi ja ne vaikuttavat merkittävästi verotuloihin ja sosiaalimaksuihin. Siellä on pitkäaikaista työllisyyttä ja myöskin vaalipiirissäni on näin mutta suurin yksittäinen este on lainan saanti ja hinta. Siitä huolimatta, että veronmaksajat auttavat pankkisektoria Irlannissa. Ja sen seurauksena monet elinkelpoiset yritykset joutuvat kärsimään lamasta. Täällä on viitattu byrokratiaan tätä asiaa täytyy käsitellä Euroopan tasolla, koska se estää työpaikkojen syntymistä. Haluan muistuttaa komission jäsenelle, että puheenjohtaja Barroso antoi sitoimuksen unionin tilapuheessaan viime vuonna, että byrokratiaa vähennetään ja sillä säästettäisiin miljardeja. Näitä ei ole vaikutuksia vielä kuitenkaan näkyvissä. PK-yritys on talouden moottori tai tukea, jotta voidaan implementoida politiikkaa, jotta taloudellinen ilmasto on suotuisa taloudelliselle kasvulle ja investoinneille. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Gallagher. Sitten minuutti kollega Tosinovski. Pane předsedo, určitě se všichni zhodneme na významu malých a středních firm pro On selvää, että kaikki olemme sitä mieltä, että miten tärkeitä pk-yritykset ovat unionin taloudelle. Pidän hyvänä pyrkimyksiä vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistaa menettelyä pk-yrityksille ja tiedän monilta niiden omistajilta, että he tätä arvostavat tätä lähestymistapaa. Toisaalta ei pitäisi unohtaa normeja ja sääntöjä, joita Euroopan parlamentissakin on hyväksytty, koska niillä on merkittävä vaikutus pk-yrityksiin. Sääntelyt ravintoloille, liialliset merkintävaatimukset esimerkiksi vaikuttavat kuluihin. Jos että täytyy seurata jatkuvia muutoksia lainsäädännössä EU-tasolla, on suuri rasite. Myöskin kaikki työllistämissäännöt ovat suuri rasite ja sen vuoksi kun eurooppalaista lainsäädäntöä säädetään, niin täytyisi aina ottaa huomioon, että mikä vaikutus niillä sillä on pk-yrityksiin. Kiitos ja edustaja Tosinovski. Sitten edustaja Morgant, minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Eh, Kiitoksia, puhemies. PK-yritysten merkitys on hyvin tärkeä eurooppalaisessa taloudessa, joten tärkeää kiinnittää huomioon myöskin niihin. Täällä mainittiin pk-yritysten suurena ongelmana lainojen saanti. Ja Basel 3 on tullut voimaan nyt ja se varmaan aiheuttaa myöskin lisää ongelmia. Joten on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kun vaaditaan pankeilta enemmän pääomaa, niin tämä johtaa taas siihen, että myöskin rahoitus kallistuu, ja tämä koskee kyllä sitten pk-yrityksiä loppujen lopuksi ikävästi. Joten pk-yritykset ovat tietenkin riskissä. He eivät voi, eikö voi sopia jotain erityismääräyksistä, voidaan ratkaista ongelma. Heidän pitää olla kilpailukykyisiä, pitäisi pystyä innovoida, mutta heillä ei ole resursseja tähän. Tämä on se ongelman ydin. Kiitoksia kollega Morganti, sitten kollega Brons, minuutti, olkaa hyvä. Okay. Kiitoksia. Vain 10 prosenttia pk-yrityksistä vie muihin jäsenvaltioihin ja vieläkin harvemmat EUn ulkopuolelle. Monet pk-yritykset ovat mikroyrityksessä, on vain vähän työntekijöitä. Konsultoin esimerkiksi Kiinassa autetaan jäsenvaltioita toimimaan, että he saavat paremmin riskipääomaa. Niillä on kuitenkin se ei, tällainen toiminta ei kuitenkaan juurikaan houkottele mikroyrityksiä. PK-yritykset, aivan tietysti pienet niistä, kun niiltä kysytään, mitä ne haluavat hallitukselta tai EUlta, eivät sano, että EU-toja tai takeita tai apuraha tai koulutusta. He haluavat vain vapautta liiallisesta verotuksesta ja sääntelystä vuonna vuodesta 2009 vuoteen 2010 kustannukset iso pelkästään näistä säännöistä olivat 144 miljoonaa puntaa pk pystyvät huonommin kilpailemaan, kun taas muualla tilanne oli parempi, kun sääntely oli vähäisempää. Hienoja sä, äh, lauseita esitetään ja kunnianhimo, mutta se ei liity juurikaan yritysmaailmaan, vaan tällaisen EU-dogman levittämiseen. Kiitoksia edustaja Brons. Edustaja Sartori, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, Kiitoksia puhemies. Uskon, että näiden viimeisen kahden vaikean vuoden aikana eurooppalainen talous on ollut tilanteessa, että pk on myöskin tuntineet kriisin nahoissaan. Erityisesti oli työllisyys mielessä. Mutta toki toimineet hyvin tehokkaasti ja olet edelleenkin eurooppalaisen talouden selkäranka. Eri tiedot, mitä olen lukenut, niin yksi näistä vaikuttaa mielenkiintoiselta on se, että pk-yritykset, jotka tekevät työtä jäsenvaltioissa, jotka ovat innovointijohtajia, ovat nopeammin päässeet kriisistä eroon kuin muut. Mutta ne, jotka ovat niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tässä vähän innovaatiivisia, niin niillä on enemmän ongelmia. Tässä näyttääkin se tie, mitä Euroopan pitäisi kulkea tässä 2020 strategiassa. Eli pitää antaa innovaatiolle oikea rooli. meidän pitää antaa nopeasti konkreettisia tuloksia jo sen jälkeen, kun päätimme 2009 jälkeen. Ja pitää myöskin jäsenvaltioiden noudattamia sitoumuksia ja noudattaa direktiiviä ja yksinkertaistaa pk elämää. Komission jäsenen puheenvuorosta tuli selvästi esille tärkeitä lukuja, jotka tunnemme, jotka liittyvät myöskin pk-yritysten toimintaan unionissa. Yksi minun näistä mielenkiintoinen oli näistä se, että mikä voisi antaa vähän, että annetaan enemmän ilma, pk niin kaikki hyötyvät siitä. Kiitoksia edustaja Sartori, sitten edustaja Kutos. Puhemies, talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut syvästi Romanian Euroopan pk kykyihin ja Romanissa 59 prosenttia pk-yrityksistä on tehnyt huonompaa tulosta 2010 verrattuna vuoteen 2009. Ja yleinen taloudellinen ilmasto, sitä pidetään epäsuotuisana liiketoiminnan kehittämiselle 75 prosentin keskuudessa yrittäjistä. Kun otetaan huomioon pk toiminnan merkitys Euroopan taloudelle ja työllisyydelle, ja kun otetaan huomioon se, että 67 prosenttia työpaikoista luodaan pk-yrityksissä, niin niille täytyy antaa rahoitusta pääsyrahoitukseen ja varmistaa, että niiden toiminta Euroopan markkinoilla ei esty byrokratian vuoksi. Ollaan investointu liikaa rahaa pankkijärjestelmän pelastamiseen samaan aikaan, kun talous ja työ kuitenkin syntyy pk-yrityksissä. Kiitoksia edustaja Kudas. Ja sitten minuutin verran kollega Grinaldi. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Jos tänään voisin kuulla pk-yrittäjän ääntä täällä salissa, niin kuulisin varmaankin huolestuneen tarinan täällä. Täällä on neljä rakenteellista ongelmaa tällä sektorilla, joka on hyvin tärkeä sektori koko Euroopan kannalta. Meidän pitää ottaa huomioon ne ongelmat, antaa apua kansallistumiseen, vähentää byrokratiaa, poistaa niitä ongelmia jotain alvin suhteen, ja sitten pääsy rakennerahastoihin pitää yksinkertaistaa. Monet jäsenvaltiot eivät käytä niitä hyväkseen, koska heillä ei ole pääsyä täihin. Ja sitten myöskin velkarahan saanti pitää yksinkertaistaa. Ei voi olla totta, että rahoitetaan pankkeja ilman, että velvoittaa heitä myöskään helpottamaan pk-yritysten velan saantia, kun tämä onkin niin tärkeä sektori Euroopalle. Tänään ei saa kuristaa näitä laitoksia tai näitä rikollisia juottolaitosten taholta. Kiitoksia. Edustaja Kinnalti. Sitten edustaja Paska. Minuutti. Kiitoksia puheenvuorosta. Arvoisa komission jäsen, hyvä puhemies. Hiljattaisen tutkimuksen tulokset vahvistavat, että huolimatta EU-elinten toiminnasta näissä kysymyksissä, PK-yritysten tilanne ei ole parantunut suuret jäsenvaltiot näkevät ongelmat lainsäädännössä, pk-yritysten otetaan huomioon vain epävirallista, eli niihin ei kiinnitä erityistä huomiota, eikä oteta huomioon kriittistä taloudellista tilannetta Euroopassa. Että kuitenkin mielestäni meidän pitäisi yrittää vaikuttaa siihen, että jäsenvaltiot poistaisivat liiallisen byrokratian. Esimerkiksi pieni yrittäjä, vaikka ravintolanomistaja tai leipuri, joutuu antamaan erilaisia raportteja e, yli kuudelle taholle sen hyväksytä toimintansa, sen pitää välittää asiakirjoja ainakin kolmelle eri valtionviranomaiselle. Sitten olemme usein kateellisia esimerkiksi Intian tai Brasilian suhteen. Siellä pienet yritykset kiinnittävät huomiota yritystoimintaansa. Kiitoksia edustaja Paska. Sitten edustaja Obermeier. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme vuotta sitten EU halusi sitä, että pk-yrityksiä tuettaisiin enemmän. Ja heti alun jälkeen tuli talouskriisi, joka iski pk aika rajusti. Ja myöskin Baselin määräykset koska tässä pk-yrityksiin aika kovasti. Ja EU puhuu täällä pk kovasta kasvupotentiaalista. Ja tämän kuun lopulla on luvattu strategiaa, joka tuskin olemme muuttamaan perusrakennelmaa. Velkakriisin sijaan puhun täällä sitten taas talouskasvusta ja byrokratiakaan ei paljon kyllä poisteta. 99 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä ovat myöskin suurin työnantaja – ja 15 prosenttia eurooppalaisista varoista menee vain näille yrityksille, niin on varmaan nyt korkea aika, että EUn tukijärjestelmiä suurille yrityksille ja multinationaalisille yrityksille muutettaisiin, jotta pk-yrityksille annettaisiin nopeasti epäbyrokraattista apua. Kiitoksia kollega Obermeier. Sitten edustaja Rypi, minuutti 30. Komission puhemies, tärkeintä, Slovakian talousministeri Miklos siitä puhui. Hän nimittäin sanoi, että henkilöt, jotka luovat työpaikkoja, investoivat meillä ja kantavat siitä riskin. Niiltä ei pitäisi ottaa rahoja pois. Näille ihmisille, jotka työpaikkoja luovat ja ottavat riskin, niin heitä pitäisi tukea, että heidän likviditeetti pysyy yllä että tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat ostavat, saadaan aikaan. Ja sitten jos he saavat tästä voittoa, sitten on boniteetti firmassa, maksukyky ja sitten saadaan lainaakin. Ja tämä on se ehto sille, että saadaan kilpailukykyä jälleen. Pitää olla niin, että yrityksemme ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Ja tarvitsemme siihen uutta jatkokoulutus- ja koulutusstrategiaa yrityksissä. Jos katsotaan, että mitä saneeraukset, uusi työvoima, mitä, mitä voitaisiin saada arkkitehtejä, esimerkiksi sieltä käsityöläisiä. Tämä on oikea strategia. Ja sitten jäsenvaltiosta riippuu, että tämä ohjaus ja verotus, onko se oikein. Bulgariassa on 10 prosenttia, Kreikassa sitten suurin voittojen verotus 40 prosenttia. Ja jossa yritykset tietysti kieltäytyvät maksamasta näitä veroja. Ja tästä pitäisi oppia läksyt, että mikä tässä optimaalinen verotustaso on. Kiitoksia edustaja Rypi. Sitten edustaja Karins. Minuutti 30, olkaa hyvä. Puhemies, Kriisi, kriisi, kriisi. Jokainen vaan puhuu tästä kriisistä. Kuitenkin meidän pitäisi alkaa miettimään ei vain kriisin syitä, pankkisektoria, valtion velkaa, vaan miten päästään ulos tästä kriisistä. Ja siinä onnistumme, jos voimme luoda uusia työpaikkoja, jotka sitten taas luovat taloudellista kasvua. Mutta hyvät kollegat, nämä uudet työpaikat, ei niitä luoda pankkisektorilla, eikä niitä luoda suurissa yrityksissäkään. Uudet työpaikat syntyvät PK-yrityksissä jotka jo nyt työllistävät yli 90 miljoonaa ihmistä kautta EUn. Jotta tämä kriisi voitetaan, niin meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota PK-yrityssektoriin. Miksi? Ensinnäkin Pienet yritykset voivat sopeutua paljon helpommin ja oppia omista virheistään toiseksi. Ne voivat reagoida nopeasti markkinamuutoksiin ja kolmanneksi, ja tämä on mielestäni kaikkein tärkeintä, ne ensimmäisenä ovat luomassa uusia työpaikkoja, jotta voidaan sitten palkata ihmisiä. Joten mitä pitää tehdä, jotta voidaan sektoria auttaa? Kolme asiaa. Yksi, pidetään rajat auki, Toiseksi annetaan rahoitusmahdollisuuksia riskipääoman muodossa, lainojen muodossa ja kolmanneksi vähennetään liikaa byrokratiaa, paperityötä, joka estää yritysten kehitystä. Autetaan pk-yrityksiä, ne vievät meidät tästä jamasta ulos. Kiitoksia edustaja Karins ja sitten edustaja Keli. Puolesta minuuttia, olkaa hyvä. Kyllä, eh, Is Sutron. It's kind fin tavor talk to Kiitoksia puhemies. On tärkeää, että puhutaan tästä asiasta tänä iltana, kun otetaan huomioon keskustelut, jotka neuvostossakin käydään. puoli miljoonaa työntekijää, 23 miljoonaa pk-yritystä. Jos kysyy pk-yritykseltä yksittäin, voivatko luoda työpaikkoja, he sanoisivat, että oikeissa olosuhteissa kyllä pystyvät luomaan työpaikkoja. Yksi näistä olosuhteista on se, että saadaan otettua luottoja, kuten täällä on otettu esille. Oh, tunnen oman maani. Siellä pankille on annettu pääomaa, niin ne ovat huonosti kuitenkin palvelleet pk-yrityksiä. Ja tämä ei ole hyväksyttävää. Ja vähäisestäkin tilinylityksestä tulee ongelmia otettiin esille viime keskustelussa se, että pk-yrityksille täytyy saada vähemmän sääntelyä, erityisesti myöskin julkisten hankintojen osalta. Mutta miten saadaan sitten pääomaa, jos verrataan Yhdysvaltoihin? Ja tässä olisi mahdollisuus luoda innovatiivista työ, innovatiivisia niin, työ, työpaikkoja. Sähköisistä palveluista on tietysti monia tilastoja, mutta tässä on hyvä mahdollisuus auttaa yleensä taloutta ja pk-yrityksiä. Kollegi. Kiitoksia edustaja Keli. Sitten menetty tapa ilman puhujalistaa. Edustaja Svarts, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, PK-yritykset, kuten täällä on todettu jo, ne hyötyvät säännöstä, jotka koskevat kaikkia samalla tavalla. Ja tässä tilanteessa meillä ei ole vielä yhtenäismarkkinahallinto, kuten me yhtenäismarkkinalainsäädännön mukaisesti haluaisimme olevan. PK-yrityksillä on etuja, jotka ovat niin yleisiä, joita ei voida yksittäin sitten esitellä täällä. Täällä on monia esimerkkejä tästä pääsy rahoitukseen tai kolmansiin maihin tai normisto. Tämän takia pyrimme tätä kuluttajadirektiivin yhteydessä katsomaan niitä pk jotka ovat digitaalisesti markkinoilla mukana ja pyrimme tässä tekemään täysharmonisointia, he ovat sitten yhdestä maasta Euroopassa toimittaa koko Euroopan alueelle. Tällaisia esimerkkejä tarvittaisiin enemmän. PK-yrityksellä mitään yksityisiä etuja ole sinänsä, vaan haluat samanlaisia sääntöjä kaikille. Tämän puolesta mekin haluan puhua. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Schwab. Ja sitten edustaja Hansi, puolesta minuuttia. Panie Komission jäsen, puhemies. EPP-varjoesittelijänä direktiivistä maksuviivästyksistä haluaisin myöskin ottaa kantaa tähän kysymyksiin. Edelleenkin on suuri suhteettomuus, jos ajatellaan pk-yritysten tilaa eri jäsenmaissa. Valitettavasti niissä maissa, joissa tilanne oli jo huono 2008-2009, niin tilanne on edelleen huonohtunut pk-yrityksille. Jos puhutaan maksuviivästyksistä, niin hyvin harvassa niistä tilanne on parantunut komission jäsen Tajani on luvannut, että hän ottaa yhteyttä jäsenvaltioihin, jotta direktiivi saadaan toteutettua mahdollisimman nopeasti. Se on hyvä aloite ja minä yhdyn tähän vetomukseen. Yritykset tarvitsevat maksujen ja vastuiden aikataulullista säätelyä. Kiitoksia. Edustaja Hanslik ja edustaja Patsesku, olkaa hyvä. Puhemies, koska pk luovat eniten työpaikkoja, ne suoraan vaikuttavat talouden elpymisen ja kasvuun EU-ssa. Tämä pk-yrityksiä koskeva aloite pyrkii parantamaan yrittäjyyttä, riippumattomissa yrityksissä, että näin voidaan pyritään vahvistamaan kilpailukykyä parempi myös saada aikaan parempaa koulutusta, levittää parhaimpia käytäntöjä Euroopassa omassa maassani. START-ohjelma yrittää kehittää uuden sukupolven liike- liiketoimintakykyjä. On tärkeää parantaa niiden rahoituksen saantia ja antaa eurooppalaisia varoja PK-yritysten käyttöön uudet hallituksen ohjelmat, joilla pyritään edistämään ja elvyttämään Romanian PK-yrityssektoria. Tätä kautta on jo pyritty säilyttämään useita työpaikkoja. Maani on myös yksi niitä maita, jotka ovat ryhtyneet toimiin, että helpottaisivat PK-yritysten rahoitusten saantia, luotonsaantia julkisin valtion takein vakuuksin. Edustaja Luhan, minuutti, olkaa hyvä. Președinte, domnule comisar, stimați colegi, așa cum adoptarea în 2008 a Small Business Act a fost benefică pentru mediul... Kiitoksia, puheenjohtaja. PK yrityksiä tukevan aloitteen hyväksyminen vuonna 2008 oli hyvä tietenkin yrityksiä, koska yrityksen luominen on helpompaa ja halvempaa. Mutta tällä hetkellä haluaisin puhua eurooppalaisista e, yksityisyrityksistä. Me tiedämme, että nämä yritykset voivat toimia missä tahansa eurooppalaisessa jäsenvaltiossa, kuten olisi omassa jäsenvaltiossaan. Jos haluat tällaisen Euroopan yrityksen, roolin, niin tämä säästää heille rahaa ja byrokratiaa ja aikaa. Ja näinä vaikeina talousaikoina, joita voidaan auttaa yrityksiä pääsemään eurooppaiselle tasolle, hallitusten pitäisi hyväksyä uusi lainsäädäntöpaketti, joka sallisi sen, että PK-yritykset voivat toimia tässä eurooppalaisina yrityksinä. Ja tämä mahdollisuus yhdessä eurooppalaisten kauppasopimusten kanssa antaisi todellista pontta pk-yrityksille Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Luhan. Ja sitten edustaja Svinna, minuutti olkaa hyvä. Thank you. Well... Kiitoksia. PK-yritykset tarjoavat 90 ja työ, työpaikoista kuitenkin. Ne silti taistelevat tässä lamatilanteessa ja vaikkakin arvostan näitä testejä ja julkisten hankinnoiden direktiivejä ja muita tällaisia aloitteita, niin siltikään tämä ei suoraan auta vielä pieniä ja mikroyrityksiä tämänhetkisessä ilmastossa tarvitaan lähentymisrahoitusta ja koska rahoituksen tavoitteet pääasiassa pyrkivät nostamaan kilpailukykyä kaikkein huonommin toimivilla alueilla. Siksi kehottaisikin komission, että se kannustaisi hallinnon tasoa, alueellista hallintoa, jotta suoraan käyttäisi varoja pk hyväksi. Mikroyritykset työllistävät tuhansia ihmisiä, jos niitä autettaisiin, että ne voisivat ottaa yhdenkin uuden työntekijän käyttöön ja käyttäisiin näin lähentymisrahoitusta hyväksi, niin se vaikuttaisi valtavan, valtavasti elvyttävällä tavalla kautta EUn ne tarvitsevat vähemmän byrokratiaa kyllä, mutta enemmän apua, suoraa toimintaa. Meidän pitää kohdata toimintaamme ja uudelleen saada aikaan kasvua. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi Edustaja Kalbils, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, a kisvállalkozói intézkedést. Puhemies, jäsen. PK-yritysaloite ja kysymykset komissiolle osoittavat, että meillä on vielä paljon tehtävää, jotta voidaan varmistaa, että PK-yritykset saavat niille ystävällisen toimintaympäristön. Kriisi on koskenut koviten pk-yrityksiin ja rahoitusmahdollisuudet näille yrityksille ovat heikentyneet dramaattisesti. Innovatiiviset yritykset ovat hyvin vaikeassa tilanteessa tällä hetkellä. Olen kovasti vakuuttunut siitä, että paljon nyt riippuu siitä, kriisin ulostien löytämisessä, että miten pk-yrityksiä kohdellaan, miten niitä pystytään auttamaan ja miten niille pystytään saamaan käyttöön ne välineet, jotka ne tarvitsevat. Tuen pk-yrityksiä koskevaa testiä ja tuen myös sitä, että sääntöjä yksinkertaistetaan niiden osalta. Kiitoksia edustaja Kalpils. Ja sitten komission jäsen Barnier. Keskustelun lopuksi, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Kiitän kaikkia teitä kysymyksistänne kysymyksistänne ja kommenteistanne. Kuuntelin todella valpaasti ja tulen välittämään nämä kollegalleni herra Tajanille. Ihan lyhyesti yritän vastata eri kysymyksiin. Ensinnä, kuten Rova Sartori sanoi, monet ongelmista, joita eteen tulee pk-yritysten kohdalla – liittyvät alun perin nyt kuitenkin tavallaan kansalliseen ekosysteemin hallinnollisesti ajatellen, kansalliseen byrokratiaan, verotusjärjestelmään ja niin edelleen, joten pitää toimia myös jäsenvaltiotasolla ja niiden rinnalla. Samoin pitää tietysti toimia eurooppalaisesti. Rova Sartori sanoisin vielä, että mitä tulee erittäin pienen yrityksiin, tehän tunnette varsin hyvin tämän tekstin. Se on nyt toisessa käsittelyssä neuvostossa ja sitten helmikuussa sen pitäisi tulla tänne Euroopan parlamentin käsittelyyn. Herra Paskua otti esille myös tämän kysymyksen jäsenvaltioiden toimivaltuudet ja Rova Swinburne juuri äsken – käsittelee aivan erityisen pieniä yrityksiä, joiden, joiden tilannetta meidän pitää helpottaa monet teistä. Ensinnäkin herra Benson, samoin herra Provera, Brons, Rinaldi, äsken Rova Galbels ottivat esille rahoituksen, josta itsekin puhuin johdannossani paljon. Voin vielä vahvistaa sen, mitä sanoin. Haluamme helpottaa luoton saantia vientiyrityksissä. Sitten nämä Baselin säännöt, tässä pyytää rahoittamaan 800 8000 pankkia, 4000 niistä on alueellisia pankkeja, ne ovat siis pk luonnollisia kumppaneita. Jos sovelletaan sääntöjä, jotka liittyvät G20 Baselin komiteaan, niin sitten pitää ottaa huomioon tämä pankkien pääomittaminen myös, miten se vaikuttaa taloudelliseen mm, tilanteeseen komissio tulee ehdot, antamaan tiedonannon juuri tästä, miten voidaan kansainvälistää pk-yrityksiä. Tämä julkaistaan 9. marraskuuta. Sitten puheenjohtaja Watson, samoin herra Rybikille sanoisi seuraavaa. Puhuin itse verotuksesta, kollegani herra Semetta, erityisesti vihreän kirjan kautta, jonka hän tulee esittelemään tämän vuoden lopussa, käsittelee juuri tätä kysymystä ja miten voitaisiin yksinkertaistaa arvonlisäverojärjestelmää erityisesti rajat liiketoimissa. Sitten Rova Merki isotti esille toisen mahdollisuuden yrittäjille, jotka ovat rehellisiä. Jos konkurssi on ollut tällainen ilman petoksia tapahtunut, vain 4-5 prosenttia on petoksenomaisia konkursseja ja tietysti julkisessa mielipiteessä on aika vahva yhteys petoksen ja konkurssin välillä. Komissio on kuitenkin todennut, että tällainen rehabilitaatio on yksi pääeste toisen mahdollisuuden edessä. Me pyrimme nyt maksimissaan eh, asettaa kolmen kuukauden taukoajan rehellisille yrittäjille, jotta he voivat sitten vapautua kaikista veloista. Ne voivat lähteä liikkeelle uudestaan. Komissio tulee seuraamaan kehitystä tällä alalla. Tämän halusin olla teille rouva merkistä tästä tärkeästä kysymyksestä. Sen herra Keli, tulen ehdottamaan sisämarkkinatoimintapaketissa sitä, että voitaisiin ottaa käyttöön suurempaa riskipääomaa ja helpottaisiin sen käyttöönottoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä sitten on nyt tähän vähemmän käytössä. pk kuitenkin tarvitsevat näitä luottoja. Me yritämme kuitenkin auttaa tätä tällaisen liikkuvuuspassin avulla. Rova Toija, samoin Rova Ansnik ottivat esille maksuviivästykset ja miten direktiivitä hyvin soveltaa. Toistan vielä, että kollegani Tajani on vedonnut ja kirjoittanut kaikille jäsenvaltioille, jotta ennakoitaisiin sitä, miten hyvin oikeanmukaisesti soveltaan kyseistä direktiiviä käsitellä maksuviivästyksiä. Sitten kaikilla alueilla nyt tässä on paljon aikaa yksityiskohtaisesti asiaa käsitellä, mutta teemme siis yhteistyötä Tajan ja muiden kollegojen kanssa herra Semetän kanssa. Pyrimme ottamaan selvää siitä, miten saadaan erityislainsäädäntöä aikaan, jos otetaan huomioon PK-yritykset. Äsken mainitsimme näitä esimerkkejä julkisista hankinnoista. Näillä markkinoilla niiden pitäisi päästä paremmin käsiksi. Rova Nikosan puhui byro- byrokratiasta byrokratiahan löytyy muualtakin kuin Brysselistä. Sieltä tietysti löytyy, voidaan yksinkertaista sääntöjä. Me te, teemme työtä kurinalaisesti kaikessa lainsäädäntötyössämme tämän suhteen, mutta olen sitä mieltä, että näitä byrokratianisteitä pitäisi poistaa myös kansallisella tasolla herra Nicholson, samoin herra Gallagher voin vahvistaa, että nämä pk-testit komissio suorittaa niitä kaiken lainsäädännön yhteydessä, joita se valmistelee ja me tarkistamme, niin kuin äsken sanoin, jokaisessa jäsenvaltiossa, miten tehokkaasti toteutetaan näitä testejä pk-yritysten kohdalla. Herra Bytikofer otti esille vaikeudet, jotka liittyvät vuoropuheluun, neuvotteluihin, pääosasto, yrityspääosaston ja tutkimuspääosaston välillä me Pyrimme parantamaan tätä yhteistyötä komissiossa. Ja tässä kollegani McQueen on tärkeässä roolissa. Tullaan asettamaan uudet raamit herra Bytikofer koskien kilpailukykyä ja pk-yrityksiä, uudet puitteet myös sille, jotta helpotettaisiin näiden yritysten luotonsaantia tutkimustarkoituksissa. Sitten herra Morganti otti esille standardoinnin herra Tajanin ehdotuksesta juuri keskustellaan, niin haluankin vahvistaa, että PK-yritykset niiden tahojen kautta, jotka osallistuvat tähän työhön standardoinnista, niitä ei, ei syrjitä. Niillä on oikeus omaan lukunsa, ne saavat näkemyksensä kuuluville. Herra Karim otti äsken, otti äsken esille sen, mistä kasvua saadaan, saadaan. Mistä sitä tulee? Minä olenkin sitä mieltä, kun kat, nähdään, miten merkittävä pk-yritykset ovat, 99 talous- ja toimijoista on niitä, niin kasvuhan syntyy juuri pk-yrityksistä. Ne sopeutuvat paljon helpommin kriisitilanteisiin, uusiin tilanteisiin. Tässä vedottiin myös rajojen avaamisen puolesta. Kyllä rajat pitää pitää auki, mutta arvost ei kuitenkaan pidä olla naivi. Ja tämän takia Haluamme ottaa tämän vastavuoroisvälineen käyttöön, mitä tulee eh, julkishankintamarkkinoille pääsyyn maailman suurella alueella. Sitten puhuttiin eurooppalaisen patentin uuden kansallistamista. En ole samaa mieltä teidän kanssa. Jos näin toimitaan, niin silloin heikennetään ja sirpaloitetaan uudestaan sisämarkkinoita. Me tiedämme, että jos haluaa saada kasvua aikaan, silloin tarvitaan suuret eurooppalaiset markkinat. Voitte uskoa minun, että jos olette USA tai Kiinassa, Ainoa syy, miksi meitä kunnioitetaan siellä näissä uusissa tai entisissäkin vanhoissa maissa, on juuri tämä suuri markkina-alueemme. Meillä on 500 miljoonaa työntä, kansalaista, joten protektionismi ei tässä ja uudelleen kansallistaminen ei ole hyväksi. Rova Basescu puhui äsken Koulutusmäärärahoista tässä onkin aihe, jossa tarvitaan eurooppalaista politiikkaa, koska monissa jäsenvaltioissa ei ole tarpeeksi varoja tällaiseen. Koska kerran puhuin kasvusta, nyt haluan vielä sanoa sen verran, että kollegani Tajani ja minä teemme työtä asian parissa, joka ei ole suinkaan helppo, koska ei ole niinkään kauaa siitä, kun Tämä oli oikeastaan ruma sana, että puhuttaisinkaan teo- teollisuuspolitiikasta, mutta minä olen sitä mieltä, hyvät naiset ja herrat, että meidän pitäisi olla tarpeeksi rohkeita, niin kuin oltiin eurooppalaisen hankkeen alussa, kun ehty luotiin silloin, että kun teo- teollisuusmiehet saivat idean Airbusbussista ja halusivat kehittää teollisuuden sektoreita. Sitten vielä strategiasta, uudesta musta aloista bioteknologista, joka liittyy kansanterveyteen, uudesta energianlähteistä, liikenteestä. Meidän pitää vain varmistaa eurooppalainen riippumattomuus ja meidän kykymme toimia itsenäisesti, että me ole riippuvaisia pelkästään teknologiasta tai muiden teknologiasta. Minä en hyväksy tällaista sisämarkkinakomission jäsenenä, että Euroopassa markkinat olisivat vain palveluiden alue. Tietysti tarvitsemme palveluita, meidän pitää silti olla myös valmisteollisuutta edustava alue ja olla, eikä olla valmiita kuluttamaan ja ostamaan vain muualla valmistettuja tuotteita ja tavaroita. Siksi on sitä mieltä, että meidän pitää yhdessä vedota sen puolesta nyt puhun ehkä vielä henkilökohtaisesti, mutta Tarvitaan uusia aloitteita teollisuuspolitiikan puolesta. Herra Schwab, hän tuntee erittäin hyvin työn, jota olemme yhdessä tehneet. Ja herra Gressin mietinnön ja muun työn, jota on tehty. Hyvät parlamentin jäsenet, teitähän kaikkia kiinnostaa pk-yritysten kohtalo ja tilanne. Tarkastakaa huolella tämä taulukkaa. Se, on, se liittyy sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin. Olen tehnyt työtä tässä kol- kymmenen kollegani kanssa, erityisesti herra Tajanin kanssa, me tunnistimme 12 viputekijää ja 50 ehdotusta, jotka liittyvät näihin avainkysymyksiin, innovointitutkimus, eurooppalainen patentti, Puolan kaudella. Toivomme, että saamme aikaan tämän tulevina viikkoina. Kaikki nämä ehdotukset, ovat näistä herrat, joita tulemme toteuttamaan seuraavan kahden vuoden aikana, ja monia niistä jo tänä vuonna ja ensi vuonna on ehdotuksia, joilla pyritään helpottamaan toimintaa aktiivisesti ennakoiden tilanteita niin, että sisämarkkinat, jotka usein nähdään rajoitusten alueelta, niin niistä, pitäisi, niistä tulisikin mahdollisuuksien markkinat ja alue pk-yritykselle. Minähän en puola teoreettista tai ideologista lainsäädäntöä, mitä tulee pk-yrityksiin. Ne tarvitsevat sitä, että niiden toimintaa ja elämää helpotetaan. Helpotetaan investointeja, innovointia, liikkuvuutta, verotuskysymyksiä. Juuri tässä mielessä teemme työtä kollegojeni kanssa komissiossa, jotta kuten äsken sanoin, tai jotta kuten sanoin, kun me nimitettiin, että voisimme saada aikaan tavallaan sovinnon pk ja suurten markkinoiden välillä. Markkinat eivät ole pelkästään isoille, vaan haluan, että tämä tilanne muuttuu. Ja tämä on myös herra Tajanin mielipide. Tällaisen vastauksen haluaisin antaa herra Schwabille, mutta myös herra Martinille tai Rova Castillolle. Äh, Castillolle. Me tulemme avaamaan erityisen internetsivuston pk-yritykselle, että voisimme tätäkin kautta helpottaa niiden tiedottamista tekemistä asioista tulen välittämään nämä kysymykset kaikki herrat Tajanille, jotta tämä näkyisi konkreettisesti kaikessa lainsäädännössä, että tekisimme tällaisen EUn ja PK-yrityksen välisen sopimuksen. Meidän pitää löytää keinot saada aikaan uutta kasvua. Olen varma, että se todellakin on, tulee olemaan peräisin juuri PK-yrityksistä siis tämä kasvu. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsen Panie. Keskustelu on päättynyt täten. Seuraavaksi sitten minuutin puheenvuorot työjärjestyksen 150 a.